Dear colleagues, may ask you... Hyvät kollegat, käykää paikoillenne. Voisitko kai... Voisitko kaikki kollegat nyt käydä paikoilleen? Huomenta. Ensin hyväksymme esityslistan. Ei ole huomioita, se on hyväksytty. Eli sitten kohdat 2, 3 ja 4 esityslistalla. eli toisen, kolmannen ja neljännen varapuheenjohtajan valinta. On hyvä, että nyt voimme edetä tässä asiassa. Näin sitten puheenjohtajisto saadaan kasattua ja pystymme sitten toimimaan tehtävissämme. Ei nyt varmaan tarvitse muistuttaa, miksi äänestys piti keskeyttää viimeksi. Uusi sääntö ei ollut ihan vielä ollut mukana poliittisten ryhmien neuvottelemassa sopimuksessa. Eli emme pystyneet valitsemaan varapuheenjohtajia säännön 241 nojalla. Mutta nyt asia on toinen, eli voimme edetä tältä pohjalta. Eli täällä on varajäseniä. EPPltä ei ole tietoa SNDstä. Eva Kali on Katrin Ivan tilalla. Zani on Poltanin tilalla, Bonafare on Morganon tilanne ja ECRstä Sabati on Luken tilalla ja Aldersta Live Viernik Nyvenhäysenin tilalla. Onko muita muutoksia? Meillä on päätösvaltaisuus Kyllä. Niin, Ben. I'm now a bit confused. Olen hiukan hämmentynyt. Kyllä ymmärrän tämän asian. Haluaisin vain välttää sen, että tulee näitä juridisia ongelmia. Minun, minä ymmärtäisin niin, että varajäsenten pitää olla täällä Ekonin varajäseniä. Eikö näin ole? Vai voivatko olla mitä tahansa parlamentin jäsen nämä varajäsenet? Koska minä en halua, että tulos sitten lopulta kyseenalaistettaisiin. Se olisi typerää. Oh, uh kuten tiedätte. Mahdollisuuksia myöskin äänestyksessä, eli vastaavasti Eli näitä muutoksia voidaan tehdä. Kaikki ikonin jäsenet ovat täällä. Ainakin ne, jotka ovat täällä, ne eivät nyt sitten kuulu tähän kategoriaan, josta puhuit mutta tämä koskee siis valiokunnan varajäseniä ja tästä voidaan keskustella jossain toisessa vaiheessa. Ja nyt kun on päätösvaltaisuus tarkistettu, niin sitten pyytäisin nimityksiä toisen varapuheenjohtajan tehtävään. Ehdotuksia, Pervanche. Merci. Kiitos. Haluaisin ehdottaa Peter Säminen ehdokkuutta. Kiitoksia. Hyväksyykö ehdokas tämän nimityksen? Ilmeisesti kyllä, ja hän on talous- ja rahasioiden valiokunnan täysjäsen, ja hän on tehnyt ilmoituksen taloudellista sidonnaisuuksistaan, eli voisimme valita hänet suosionosoituksen. Onnittelut ja nyt sinun pitäisi tulla sitten tänne. Sitten kolmannen varapuheenjohtajan valinta. Onko ehdotuksia? Olkaa hyvä. Mm. I, I would like to have uh, a Haluaisin Kay Swinburnin tähän. You, uh, does the... Kiitoksia. Hyväksy ehdokas tämän nimityksen? Kyllä. Hän on myöskin valiokunnan täysjäsen ja on tehnyt ilmoituksen taloudellisista sidonnaisuuksistaan – Eli varmasti voimme valita hänet suosionosoituksen. Congratulations, Kay. Onnittelut, Kay, ja kiitoksia. Eli tule sinäkin tänne puheenjohtajan pöydän taakse. And now I will call for nomin- Sitten neljännen varapuheenjohtajan valinta. Burkhardt. Uh, chair, um, on behalf of the EPP Group, I would like... EPP-nimissä puheenjohtaja haluaisin ehdottaa kollegamme Ludek Niedermayeria. Does... Kiitoksia. Hyväksyykö ehdokas tämän nimityksen? Hän on valiokunnan täysjäsen ja hän on tehnyt ilmoituksen taloudellisista sidonnaisuuksistaan Eli onnittelut. Excellent. Now, with the full bureau, niin, nyt puheenjohtajisto on valittu. Eli voimme edetä. Siirrymme kohtaan viisi puheenjohtajan ilmoitukset kolmikantaneuvotteluista. Tiistaina oli, seitsemäs päivä oli kokous ja edistystä saatiin aikaan. Esimerkiksi mitä tulee transaktiorajoihin Ja sitten arvopaperistaminen. Siihen liittyvät kysymykset. Mutta lisäneuvotteluita tarvitaan ennen kuin voidaan sopia Sitten edistyttiin ohjelmatason vaatimuksessa koskien STS puitteista, mutta yhteislainsäätäjät ja erilaisia näkemyksiä sertifiointiprosessista, sertifikaatit kolmasilla osapuolella, vaan erityisesti sitten miten valvotaan YSL-arvopaperistamista, riskin säilyttämisestä, neuvottelut mm, esitettiin tarkempia argumentteja ja sovittiin metodista. Jatkossakin raportoidaan toimenpiteistä jolla pyritään sovittamaan yhteen intressit ja varmistetaan arvopaperistusmarkkinoiden varmuus. Sitä avoimuusvaatimuksista kannat tulivat lähemmäs toisiaan, kun molemmat osapuolet tunsuivat valitsevan markkina-arvopaperistamis säilytyskeskukset, mutta tietoja pitäisi kertoa välittää eteenpäin sääntöjen mukaan, jotka sovelletaan tällaisiin säilytysyhteisöihin. Mutta jälleen me sovimme myös metodista ja odotamme, että komissio antaa rakentavan panoksensa neuvotteluihin. Vielä lopuksi poliittisella tasolla sovittiin osasta teknistä työtä molemmissa osapuolisten Trilogi 27. helmikuuta trilogi pidettiin Tämä koski EFRAKin yhteisrahoitusta ja tässä saatiin aikaan yhteisymmärrys. Useat parlamentin tarkistukset menivät läpi trilogissa. Osapuolet hyväksyivät ne nämä tarkistuksessa oli mukana lisäraportointivelvoite komissiolle, mitä tulee IFRS-säätiötä ja EFRAKia onnittelut esittelijälle herra Stolojanille. Sitten tarkoitus on kuulla, val, käsitellä valiokunnassa asiaa 22. maaliskuuta. Sitten kohtaan kuusi. Kolmansien maiden vastaavuus. Keskustellaan komission kanssa ja Euroopan valvontaviranomaisten kanssa. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Olvi Gefsanin, DG Fisman pääjohtajan ja kolme puheenjohtajaa valvontavirastosta Ehra Enria, Juvatseja Bernardino, Steven Major. Tämä keskustelu on hyvin tärkeä, tulee oikean ajankohtaan asiasta, joka tietenkin sinällään on tärkeä kysymys ja luonnollisesti Se liittyy vahvasti myös tuleviin Brexit-neuvotteluihin. Todella monimutkainen kysymys. Ja olen iloinen siitä, että meillä on tilaisuus keskustella aiheesta näin merkittävien keskusteluosapuolten kanssa. Vielä lisäksi tiedämme, että komissio hiljattain julkaisi tiedonannon tästä aiheesta vastaavuudesta. Nyt haluaisin aloittaa Versan saa puheenvuoron viisi minuuttia. Olkaa hyvä. <clears throat> Thank you. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Hyvää huomenta, konen arvoiset parlamentin jäsenet. Kiitos mahdollisuudesta keskustella komission työtä ää, säätelyjärjestelmistä. Kuten totesit, tämä on erittäin ajankohtainen keskustelu. Me 27.2. julkaisemme me henkilöstön asiakirjan ja uskon, että siitä oli hyvä keskustelu Dombrovskin kanssa. Mikä, mitä vastaavuus merkitsee? Kolmannen maiden vastaavuusjärjestelmät ovat aina olleet tärkeä osa eu rahoituslainsäädäntöä ja sen lähestymistapa on muuttunut ajan myötä. Ja Kaikessa rahoituskriisin jälkeisessä lainsäädännössä olemme kysyneet itseltämme, vaaditaanko kolmansien maiden vastaavuutta koskevia lausekkeita ja milloin olemme tulleet siihen tulokseen. Olemme työskennelleet yhdessä Euroopan parlamentin jäsenvaltioiden neuvoston kanssa kehittääksemme asianmukaiset säännöt kyseiselle lainsäädännölle. Rahoitusmarkkinat eivät ole vain markkinoita, ne ovat globaaleita ja siis eivät ainoastaan EU-markkinoita. On asianmukaista miettiä, miten suhtautuu ulkomaisiin toimijoihin ja miten toimia ulkomaisten standardien kanssa esimerkiksi G20, jossa EU antaa panostaa kolmessa maassa koskevissa säädöksissä, kun komissio päättää niitä soveltaa. Nämä lausekkeet ovat hyödyllinen keino pitää huolta siitä, että kansainvälisiä standardeja sovelletaan tehokkaasti EUn ulkopuoleltakin. Mutta EUlla on lähellä rahoitusjärjestelmän vakautta koskevia tavoitteita. Me haluamme välttää sitä, että epäasianmukaista riskiä tuodaan omaan järjestelmäämme, ja silloin kun me haluamme tuoda riskiä, me haluamme luottaa siihen, miten kolmannet maat sitä hallit, hallinnoivat. Me haluamme välttää äh, arbitraasia, lainsäädännöllistä arbitraasia tai kolmasien osapuolten asian puuttumista. Jos joku ei sääntöjä noudata, niin rajat ylittävät toimet silloin lisäävät riskejä EU-rahoitusvakoituuteen. Erityisessä tapauksessa ekstraterritoriaaliset vaikutukset voidaan, niitä voidaan säädellä vastaavuuden avulla. Tämä vastaavuus perustuu siihen, että arvioidaan relevantteja säätelyä ja valvontajärjestelmää EU-maassa prosessina siinä pyritään erityisesti säätelemään, josko ei-EU-maan säännöt tuottavat samat säätely- tai valvontatulokset kuin EU-säännöt. Jos vastaavuus todetaan, se mahdollistaa sen, että voidaan luottaa ulkomaisen oikeustoimialueen säätöihin ja valvontaan ilman, että rahoitusvakaudelle, markkinatoiminnalle tai muille riskeille syntyy paineita. Yleensä meidän kolmannen maan vastavuuden järjestelmä vaihtelee säätäjän tavoitteen mukaan, parametrien mukaan, säätelyviranomaisten teknisten kommenttien pohjalta ja päätöksenteon pohjalta. Pääsy, miksi meillä ei ole yhtä välinettä, tarkastelemme kaikkia vastaavuusjärjestelmiä, on se, että lähetystapa kehittyy jonkunkin lainsäädännön erityisten säätelytavoitteiden mukaan. Tai toisin sanoen, meillä ei ole yhtä lainsäädäntöpalikkaa, jolla käsiteltäisiin kaikkia EU-rahoitusmarkkinoiden osia. Siksi tähän asti on ollut järkevää käsitellä vastaavuutta tapauskohtaisesti. Ymmärrän, että tästä on erilaisia näkemyksiä myös valiokunnassanne. Meidän henkilökunnan työssä kirja on osoittanut, että tämä joustavuus on auttanut meidän vastaavuusjärjestelmää osoittamaan arvonsa – vaan hahmottaa tätä tot, vertailla kahta vastaavuusvaatimusta. esimerkiksi maakohtaisen raportointijärjestelmän robustiuden luotettavuuden arviointi kaivannaisteollisuudessa ja metsäteollisuudessa kolmessa maissa. Sen täytyy perustua eri lähestymistapoihin kuin esimerkiksi luottoluokittelulaitosten valvonnan, vakauden valvonnan arvosti, arviointi kaksi vuotta sitten edeltäjänne kävi samaa keskustelua valiokunnassanne. Ja hän muistutti myöskin suhteellisuusperiaatteen merkityksestä. Emme voi samalla mittatiikulla arvioida äh, äh, sellaisen oikeus toimialueiden vaikutuksia, joissa vaikutukset ovat pieniä ja sellaisia, joissa ne ovat isoja. Pien, pienet vaikutukset ovat sellaisia, joissa kansainvälinen jalan, kädenjälki on pieni ja yhteydet ovat rajoitettuja. Ja voimakkaat vaikutukset ovat niillä, joilla on läheisemmät yhteydet EUn rahoitussektoriin ja sillä täytyy arvioida tarkemmin. Ja tästä me olemme keskustelleet myös Yhdysvaltojen kanssa. Ja muistan, että Steven Majorilla minulla oli vaikeita keskusteluja. Myös valvonta käytänteistä amerikkalaisten kumppaneittemme kanssa. Alustavan julkisen reaktion pohjalta äh, suhteellisuusperiaatetta kunnioitetaan työasiakirjassamme, mutta kuten selitin, tämä on pysyvä piirre, kun arvioimme kolmansien maiden vasta vastavuutta ja olemme noudattaneet tätä periaatteetta aika usein, erityisesti sen tapauksessa, jonka juuri mainitsin. Pyrin selittämään, mitä työasiakirjalla me tavoittelemme. Se on olennaisesti tase tästä arviointiprosessista EU-rahoituspalvelulainsäädännössä nykyisen kokemuksen pohjalta. Se on tase, joka osoittaa, miten maat, jotka miten valvonta EUn ulkopuolella on tehokasta, miten se vaikuttaa EU-vakauteen ja markkinoiden koskemattomuuteen ja miten se helpottaa rahoitusmarkkinoiden integrointia edelleen. Ja meillä on yli 200 päätöstä nyt tehty ja oli paras koottava nämä käytänteet ja tehdä ne selväksi suurelle yleisölle seurattavalla tavalla. Painotamme, että tämä kokonais kehikko täytyy, sitä täytyy kehittää, sen täytyy olla tehokas, lähestymistavan täytyy olla riskipohjainen. Ja Euroopan valvontaviranomaisten roolia täytyy selkeyttää sekä ää, äh, ulkomaiden säätelyverkoston juridisessa arvioinnissa, mutta myöskin jatkuvassa seurannassa tä- täytäntöönpanossa, kun komissio on myöntänyt vastaavuuden. Joten lyhyesti sanoen, henkilöstön työasiakirja ei sisällä mitään uusia ehdotuksia tässä vaiheessa. Se pyrkii pikemminkin selvittämään, mitä komissio tekee tai ehkä ei tee päätöksenteossa esimerkiksi suhteellisuusperiaate ja riskipohjainen päätöksenteko, niitä markkinaosapuolet eivät ole täysin ymmärtäneet. Ja toivomme, että työasiakirja on parantanut seurattavuuden ymmärtämistä. Ja lopuksi puheenjohtaja. Puhuisin ajatuksesta. Olemme arvioineet vastaavuutta jonkun aikaa. Tarkoitus oli julkaista tämä raportti osana viime vuoden Äh, näytön hakua Call for Evidence, joka oli tällainen laaja, laaja harjoitus arvioida EUn rahoitusvalvontaa. Mutta kolmasen maiden järjestelmien arviointi vaatii lisää aikaa ja tämä täytyy, tätä, tämä täytyy nähdä EUn kriisijälkeisen lainsäädännön tehokkuuden parissa tehtävän työn yhteydessä. Me saatamme tehdä ehdotuksia kolmasien maiden vastavuuden arvonnan suhteen, kun olemme käyneet läpi sen taseen, jota työasiakas on ollut. Ja Lord Hillin alainen Call for Evidence on projekti on juuri se, missä tätä tehdään. Komission seurantatyön jälkeen me mielemme kuulemme parlamentin kommentteja ja odotamme kysymyksiänne. Kiitos. Thank you very much uh, to Olivier Gersan. Kiitoksia Olivier Gersan ja seuraavaksi puheenvuoron saa Andrea Reija. Thank you very much, Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä jo kuvattiin tämänhetkistä lähestymistapaa kolmansiin maihin ja niiden sääntelyympäristöön. Tässä ei ole kyse siitä, että tarkistetaan se, että voidaan suoraan siirtää eu laisuudet muihin puitteisiin, vaan pikemminkin vertaillaan johtavia periaatteita kolmansissa maisissa valvontatoimissa. Ja niin kuin Olivia sanoi, on aika paljon joustovaraa, jota on saatu aikaan tähän prosessiin. Pankkialalla, kun arvioidaan vastaavuutta, tämä liittyy kolmeen avainkysymykseen. Alhaisempi riskipaino, luottamuksellisuus ja konsolidoitu valvonta alempi riskipaino, meillä on vakavaraisuusasetuksen vastaavuussäädökset, jotka sallivat käyttää alempaa riskiä kolmaselle maille, esimerkiksi hallitukset, luottolaitokset, investointiyritykset ja niin edelleen. Jos sääntely valvontapuitteet tunnustetaan vastaavaksi. Ja selvästi tämä on myönteinen vaikutus pääomavaatimuksille ja riski keskittymille koskien EU-tahoja. Ja vahvistaa toimintaa kolmansissa maissa. luottamuksellisuus, siinä arvioidaan mahdollisuutta kehottaa kolmannen maan valvoja osallistumaan valvontayhteisöihin, jotka toimivat pankkiryhmissä EU-ssa räjähtelytävällä tavalla. Tässä keskitytään kovasti ammattisalaisuusjärjestelyyn, tietoiminta vaaditaan valvontaa varten ja, mit, ja näin ollen siinä ar- tarvitaan valvontayhteistyötä, tiedonvaihtoa. Sitten kolmas konsolidoitu valvonta liittyy EUn vastuuviranomaisen mahdollisuuteen olla tekemättä konsolidoitua supervalvontaa EUn tasolla silloin, kun valvonta kolmassa maassa arvioidaan vastaavaksi EUn toiminnan kanssa. Nämä, tällainen konsolidoitu valvonta on ratkaisevassa roolissa, koska se välttää kaksinkertaisia vaatimuksia, mahdollista yksinkertaistamisen ryhmärakenteissa. Sitten vastaavuusarvioinnit tietenkin suorittaa komissio ja valvontaviranomaiset antavat oman panoksensa ja pankkiviranomainen on myös ollut mukana näissä vastaavuusarvioinnissa hiljattain keskityimme erityisesti äh, vakavaraisuus asetussäädöksiin, jotka liittyvät luottamukselliseen ja alhaisempaan riskipainoon. Olemme arvioineet kahdeksan maata, mitä tulee niiden riskipainoihin, ja 34 viranomaista 22 maasta koskien luottamuksellisuussäädöksiä. Olemme julkistaneet metodologiaa, ja tämä prosessi on aika avointa ja selkeää. Sitten kolmaset määrät, jotka on arvioitu, ne eivät voi mitenkään osallistua tähän prosessiin tai tulokseen, vaikkakin ne voivat ilmaista mielenkiintoa tulla arvioiduksi. Tiedonanto, tiedotus näiden maiden kanssa tapahtuu prosessin alussa silloin, kun me pyydämme tarvittavaa tietoa valvontaviranomaiselta ja lopulta sitten, kun me kerromme arvioinnin tuloksista arviointi on yksipuolinen harkinnanvarainen EUn toimi koskien sitä hyväksyntää ja mahdollisia muutoksia jatkossa tai epäämistä sisämarkkinoilla voidaan toimia myös e- EUn toimintaluvan avulla. Kolmansien maiden osapuolia on mukana EU-maissa ja ne voivat tarjota palveluitaan EUn sisällä ja kautta EUn. Ennen kriisiä vastaavuuspuitteet tukivat rajatulittavaa toimintaa kolmansien maiden kanssa niihin ja niistä tänne. Luottamus on lisääntynyt valvojen lisälle. Olemme nähneet, että erottelutoimet ovat vahvistuneet ja näin vastaavuus on varsin hyvä väline eh, valvoa tilanne ja lisätä rahoitusmarkkinoiden integraatiota terveeltä pohjalta. Esimerkiksi USA on ottanut käyttöön ulkomaisia pankkeja koskevat säädöt, jotka tarkoittaa sitä, että perustetaan väliaikainen holding-yritys, joka vastaa paikallisia sääntöjä. Tähän liittyy myös konsolidoitua valvonta. Tämänhetkinen ehdotus äh, vakavaraisuusasetuksen kohdalla vaatii, että oltaisiin EUn välillisiä emoyhtiöitä, jotka huomattavasti vähentäisivät vastaavuusmääritysten äh, vaativuutta. Tämä koskisi kolmansien maiden maailmanlaajuisesti järjestelmän kannalta merkittäviä laitoksia tämä, tämä saattaisi tarkoittaa sitä, että jos muutetaan näitä sääntöjä, niin täytyy muuttaa kolmansien maiden harjoittaman pakitoiminta EU-maissa. Pitäisi lisätä luottamusta viranomaisten kesken, että se vahvat kansainväliset standardit, samoin tarvitaan hyvät kriisinratkaisumetot, ja vastaavuusprosessi, jonka aikana saataisiin vakavaraisuutta kansainväliseen pankkitoimintaan lopuksi, niin kuin Oliviekin sanoi, tehokas vastaavuusjärjestelmä ei ole sellainen, että sitä kerran arvioida, vaan jatkuvasti pitää valvoa erityisesti, äh, kun ajatellaan täytäntöönpanoja tehokkuutta toiminnassa, joten tämä on, tähän, tässä tarvitaan paljon resursseja, henkilövoimavaroja. Tähän mennessä olemme olleet varsin päteviä, olemme pystyneet vaikuttamaan vaikutusarviointeihin johtuen äh, resursseista, resursseista mutta jo, jos mennään eteenpäin asiassa, mitä kyllä tukisin, niin silloin meidän pitää myös ymmärtää, että resursseja todellakin tarvitaan enemmän, jos toiminta laajenee. Kiitoksia. Thank you very much to Andrea Enria. Now... Kiitoksia herra Enria, sitten Bernardino. Thank you very much for the... Huomenta puheenjohtaja. On ihan olla mukana tässä keskustelussa vastaavuuksissa. No, vakuutusala on hyvin kansainvälinen ja komissio teki päätöksen näiden kolmansien maiden solvenssista solvenssi kakkosdirektiivin pohjalta. Tavoitteena on varmistaa, että suojellaan riittävästi vakuutuksenottajia ja vähennetään aukkoja lainsäädännössä, mutta vältetään myöskin turhaa päällekkäisyyttä lainsäädännössä. Ejopan rooli vastaavuksen osalta on eritelty Solvenssi 2 artikloissa 33 ja vakuutusalalta ei voida puhua yhdestä ainoasta vastaavuusarvioinnista. Solvenssi kakkosessa on jo kolme erilaista vastaavuusmääritelmää. Ryhmäsolvenssi, ryhmävalvonta ja jälleen vakuutus. Kriteerit ja seuraamukset näistä analyysistä ovat erilaisia näillä kolmella alalla. Päätöksiä voidaan tehdä rajoittomaksi ajaksi kolmannessa maassa, jos katsotaan, että se on täysin vastaava, tai sitten rajoituksen ajaksi, johon liittyy väliaikainen vastaavuus. Jotta voidaan tehdä täyden vastaavuuden päätös, silloin kolmannen maan täytyy täyttää tietyt ehdot, jotka on mainittu Solvensi 2 direktiivissä ja täytäntöönpanotoimissa. Ja tavoitteena on arvioida vakuutuksenottajan kannalta, onko kolmannen maan järjestelmän tulos samanlainen kuin se, jollainen saadaan Solvensi 2 kautta. Nämä kriteerit pohjautuvat Solvenssi 2 perusperiaatteisiin ja siellä on periaatteita, jotka liittyvät hallinnointiin, valvontaan, riskinhallintaan, ammattisalaisuuksiin, tietojen julkistamiseen ja riskipohjaisiin pääomavaatimuksiin. Arviot pohjautuvat tuloksiin ja niissä otetaan huomioon suhteellisuusperiaate. Jotta vastaavuutta voidaan arvioida, ei jopa on ollut yhteydessä kolmansien maiden valvojiin. Ja yhteistyö kolmansien maiden valvojien kanssa on ehdottoman tärkeää. Arviot pohjautuvat lähinnä vastauksiin, joita on saatu kyselykaavakkeisiin kolmansien maiden valvojilta, mutta täyden vastaavuuden arvioinnissa e jopa on tehnyt käyntejä paikan päälle kolmansissa maissa, jotta se paremmin ymmärtää valvonnan lähestymistavan ja täytäntöönpanon vastaavuusarvioinnit, niihin liittyy myöskin laadullisia määritelmiä, niin ne ovat hyvin resurssiintensiivisiä EOPalle ja kyseisille kolmansille maille. Uskomme kuitenkin, että tästä työstä oli valtavasti hyötyä, jotta ymmärretään erilaisia valvontajärjestelmiä. Tällä tavalla pystyttiin myöskin luomaan vankkoja kansainvälisiä vakuutusstandardeja. EPA on tehnyt kolme täyden vastaavuuden arviointeja ja komission pyynnöstä myöskin 12 niin sanottua kuiluanalyysiä, jotka ovat mainittu Omnibus 2-direktiivissä. Ja sitten on tehty lisää 11 arviointia, jotka liittyvät ammattisalaisuuteen ja luottamuksellisen tiedon vaihtoon. Sehän on tärkeää näiden valvontakollegoiden työlle. No, sitten meidän täytyy jatkuvasti arvioida näitä analyysejä. Direktiivissä ja komission delegoidussa säädöksessä on tähän liittyviä määräyksiä. Ja nyt on tärkeää, ettei ainoastaan valvota kolmansien maiden kehitystä sääntelyn osalla, vaan täytyy myöskin katsoa, miten tätä lähestymistapaa on oikeasti pantu täytäntöön. Meidän täytyy varmistaa, että tässä prosessissa ei jopa saa käyttöönsä kaikki tärkeät tiedot kolmansista maista. Ja tämä on yhä tärkeämpää tulevaisuudessa. Eli me voimme tehdä näitä teknisiä analyysejä ja tietysti valvoa sitten tätä valvontajärjestelmää kolmansissa maissa toivottavasti katsotaan sitten, kuinka paljon resursseja tarvitaan tähän työhön. Kiitos. Thank you. Now... Kiitoksia. Sitten Steven Major. Thank you, uh, Chairman. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Roberta. Ja kiitokset myöskin valiokunnan arvoisille jäsenille tämän kuulemisen järjestämisestä näin tärkeästä aiheesta. Kommenttini ovat vähän päällekkäisiä edellisten hyvien puheenvuorojen kanssa. Aloitan siitä, miksi kolmas ja osapuolien vastaus on tärkeää koska markkinat ovat globaaleja, mutta valvonta on joko kansallista tai alueellista, ja se synnyttää kysymyksiä koordinaatiosta ja johdonmukaisuudesta. Ja tiedämme myös, että rahoitusmarkkinoiden riskit ylittävät rajoja, matkustavat ja täytyy pitää huolta EU-markkinoiden vakaudesta ja suojelusta ja pitää eu ulkopuoliset kielteiset riskit ulkopuolella. Nyt on oikea hetki arvioida kokonaisuudessaan, miten vastaavuusjärjestelmä toimii. Kuten tiedätte, että EUn ulkoinen ympäristö muuttuu merkittävästi ja toisaalta meillä on kolmasen maiden vastaavuuden arvioinnista runsaasti kokemusta sen jälkeen, kun säätelyjärjestelmä on muuttunut kriisin jälkeen. Olen tyytyväinen, että komissio on julkaissut työasiakirjansa – ja kuten siinä todetaan, meillä ei ole yhtä järjestelmää vastavuuden arvioimiseksi, vaan lukuisia. Jokainen poikkeaa hieman. Niissä on poikkeavia piirteitä. Jossakin puhutaan vastaavuudesta, jossakin annetaan puolletaan. Ja sitten on kolmasen maiden passi myöskin. Mutta kaikkien järjestelmien yhtäläisyys on, että arvion jälkeen luotetaan kolmannen maan säätelyyn ja valvontaan. Ja arviointi on aina lopputuloksen tuloksen perustuva. Ei tässä edetä riviriviltä, ei vaadita samoja juridisia muotoiluja. Ja täytyy todeta, että osassa rahoituslainsäädäntöä ei ole mitään ekvivalenssiperiaatteita esimerkiksi UKIT puolella. Esman suhteen sanoisin, että olemme olleet vahvasti mukana näissä vastaavuusarvioinneissa. Kuten mainittiin, kuten Olivia mainitsi, olemme antaa neuvoa Seralle ja Aimeille ja myönteisten päätösten pohjalta meillä on 26 luottoluokituslaitosta ja keskeistä selvityspistettä ja meillä on tällaisia memorandum understandingeja runsaasti kolmasien maiden kanssa allekirjoittuna. Mutta Andrea totesi, tämä vaatii resursseja. Tämä on erittäin intensiivistä. Mitä vastaavuuden toteamiseksi tarvitaan? Ensinnäkin täytyy pyrkiä johdonmukaiseen valvontaan ja säätelyyn maailmanlaajuisesti. On myös erittäin tärkeää, että ei kykene säätelemään, hallitsemaan kolmansien maiden markkinaosanottajien ma- aiheuttamia mahdollisia riskejä EU:ssa. Kolmaksi haluamme vahvistaa EUta globaalina rahoituskeskuksena. Me haluamme, että meillä on avoimet markkinat, e, markkina-alue, johon ulko, EUn ulkopuoliset toimijat voivat tulla. Nykyään meillä on hyvät puolensa sanat kannustimia kolmasille maille, että pyr- pyrkivät lähentymään EU-säätelyvaatimuksia. Järjestelmä auttaa myöskin päällekkäisyyksien välttämistä ja epäjohdonmukaisuuksia, koska me tukeudumme kommasemmaten säätelyviranomaisiin. Mutta on hyvä tehdä tilanteen arviointi, katsoa että välttää ongelmia. Vaihtelua on paljon väistämättä rahoitusjärjestelmän sisällä tulee olemaan vaihtelua, koska bisnesmallit vaihtelevat markkinoita. Mutta kysymys on, ovatko nuo poikkeamat kokonaan aina perusteltuja? Joten todennäköisesti lisävirtaviivaistaminen olisi hyväksi. Kuten komission työasiakirjassa todettiin, tähän mennessä arvioinnit ovat olleet kertaluontoisia ja olisi hyvä jatkaa kolmasen maiden vastaavuksen arvioinnin kestävää tarkastelua ja komission ehdotukset ovat tervetulleita ja resurssitehokkuus on argumentti, jos kolmasen maiden täytyy rekisteröityä, jos niin ne joutuvat maksamaan niin valvottavien Äh, tahojen täytyy maksaa, niin siinä ainakin olisi alustava ratkaisu tähän resurssien kuluttamiseen. Mutta kahteen peruskysymykseen puuttuisin vielä. Ja ne tulivat Amia arvioinnissa 2015 ensinnäkin. Ensinnäkin on totta, että tässä vaiheessa EU soveltaa tällaista järjestelmää. Kolmannet maat eivät sovella tällaista järjestelmää. Joten tietyssä mielessä pelikenttä ei ole täysin tasainen EUn ja muiden välillä. Kolmasemmaten toimijat hyötyvät siitä, että heillä ei ole useampaa valvojaa ja valvontajärjestelmää. EUn tämän täytyy rekisteröityä EUn ulkopuolella. Sitten toinen kysymys, joka koskee suhteellisuusperiaatetta ja kolmasen maiden rahoitusmarkkinoiden kokoa ja relevanssia EUn kannalta. Missä määrin meillä on riittävästi takuuta siitä, että kolmansien maiden säätelijä puuttuu niiden markkinatoimijoiden riskeihin, joita ne eu EUssa. Ja tosiasia on, että me luotamme siihen, että he isäntämään säätelijänä arvioivat EU-maissa aiheutettua riskejä ja EU-säätelyviranomaisilla on rajoitettu mahdollisuus kerätä dataa noiden riskien arvioimiseksi, eikä meillä ole yleensä niitä valvonta- ja täytäntöönpanovälineitä, joita meillä sitten on suhteessa EU-ssa toimiviin valvottaviin entiteetteihin. Lopetan tähän ja annan puheenvuoron parlamentille. Thank you very much uh, for your contribution. Kiitoksia teidän puheenvuoroistanne. Mielenkiintoista, hyödyllistä kuultavaa. Ja toisaalta tämä vahvistaa myös sen, että todellakin tämä toiminta on merkittävää ja tässä on onnistuttu. Tässä otettiin esille joitakin kysymyksiä, joita täytyy vielä lisää työstää. Ei vain ole kyse aikataulusta ja resurssiintensiteetistä. Tässä kaksi viimeistä puheenvuoroa varsinkin korosti että, jos puuttuu tätä vastavu- että puuttuu tätä vastavuoroisuutta. Ja että on rajalliset mahdollisuudet EU-elimillä arvioida, miten EUn toiminta vaikuttaa ja täytyy vain luottaa tässä kolmansien maiden viranomaisten työhön. Nämä ovat kyllä sellaisia asioita, joihin todellakin, jotka täytyy todella huolellisesti käsitellä. Sitten aloitetaan kysymyksillä. Aikasyistä täytyy hiukan lyhentää näitä puheenvuoroja ensin, tai ryhmittää näitä puheenvuoroja ensinnäkin Burger Baltz. Burger you. Kaksi minuuttia. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. No, keneltäkään tänä aamuna en kuullut mitään Brexitistä, ja mitä se merkitsee sitten vastaavuuksille. Eli tähän liittyvä kysymys. Mehän tiedämme, että valtaosa näistä transaktioista ja monet euromääräiset transaktiot ja nämä sensiperiaat, jotka toimivat yhdistyneessä kuningaskunnassa, niin me olemme huolissamme näistä transaktioista sitten kun Brexit on toteutunut. Ja lainsäädäntöä pitää mukauttaa, jotta voidaan varmistaa, että eurojohdannaistransaktiot kuuluvat EUn toimivaltuuksiin. Jotkut sanovat, että vastaavuusjärjestelmä olisi vaihtoehto. No, mitä mieltä komission asiasta? Ja uskotteko, että vastaava järjestelmä saisi riittävästi takeita laadukkaasta vakavarausvalvonnasta. Ja sitten toinen lyhyt kysymys. Joillekin markkinatoimijoille rahoituspalveluiden osalta heillä on ongelmia, koska komissio miss, milloin tahansa voi poistaa tämän vastaavuusstatuksen keneltä tahansa. Onko tämä huolenaihe aiheellinen ja miten voidaan parantaa vastaavuusjärjestelmää tässä mielessä? Kiitos. I think those two is... Kiitoksia. Olivier Versan ja Steven Major ehkä. Mutta siis minä itse kyllä puhuin ensin neljästä kysymyksestä. Pervans Peres. Choose what they will answer. No, sitten he voivat vastata kyllä itse kuka vastaa. Hmm. Niin, Käyttäisin uudestaan tässä sanaa Brexit, koska tätä keskustelua mielestäni ei voida käydä ilman, että ajatellaan, että tämä tapahtuu tässä Brexit-kontekstissa juuri. Ja tältä kannalta katsottuna minulla on kolme kommenttia. Ensinnäkin suhteellisuus. Mielestäni tämä on todella tällainen äh, kätevä termi, ihan niin kuin missä määrin tämä suhteellisuus siinä muodossa, kun sitä tähän mennessä on käytetty kaikessa potentiaalissa. Miksi sitä pitäisi uudelleen tulkita, uudelleen soveltaa Brexitin valossa? Miten tähän nyt pitää suhtautua jatkossa sitten toiseksi? Eri lainsäädäntökysymyksiä kehitetään vastaavuuskysymys tulee esiin tulee tulemaan esiin. Minä tiedän hyvin, että tämänhetkinen järjestelmä on tapauskohtainen eh, eri lainsäädäntöjen yhteydessä, mutta ollaanko nyt siinä tilanteessa, että pitäisi Eikö nyt olla sellaisessa tilanteessa, että pitäisi suhtautua tähän asiaan horisontaalisesti, että varmistettaisiin, miten tämä vastaavuuskysymystä käsitellään, aivan erityisesti ajatellen yhdistyntä kuningaskuntaa? Ja suhteessa iso britannian vastaavuuskysymyshän tulee kyllä esille er, erittäin merkittävänä tekijänä ennen kuin ryhdytään käsittelemään eri lainsäädäntökysymyksiä. Sitten kolmas kysymys vastaavuuden pois vetäminen komission edessä, kun selvästi tästä puhutaan. Minulla on sellainen vaikutus, että koskaan ei ole kuitenkaan käynyt, että vastaavuutta olisi evätty. Haluaisin tietää, miten tällainen menettelytapa voidaan aloittaa. Onko, voitaisiinko kuvitella ehkä, että Euroopan parlamentti pyytää, että komissio aloittaa menettelyn. Oletan, että vastaus tässä tällä hetkellä olisi ei, mutta eikö siis mikä tämä menettelytapa tapa olisi? Onko tämä taistelain täytäntöönpano, säädös pelkästään toimenpide? Voitaisiinko kuvitella siis todellakin, että Euroopan parlamentti voisi tehdä aloitteen? Kiitoksia. Sitten varapuheenjohtajamme Case, Case Winburn. Mr. Chairman, um, I'm going to ask... Kiitos. Puheenjohtaja, täsmä kysymys, joka tuskin yllättää. Pohja tai yleisö. Tämä, tämä se, se vastaavuus Yhdysvaltojen ja EU välillä. Major ja Grossman saattaisivat haluta vastata CFTSn ja Yhdysvaltojen vastaavuus neuvottelutan kanssa oli paljon enemmänkin neuvoteltavana kuin cfts säännöt. Komission piti saada yksityiskohtia järjestelmästä, joka poikkeaa hyvin paljon EUsta Täytyy myös oppia tuntemaan itsesäätelyjärjestöjä ja erilainen juridinen ympäristö. Ja tunnistatte, että tässä on kilpailukysymyksiä, jotka olivat osa erilaisia sääntöjä tai sääntöjen erilaisuutta. Ja näillä oli relevanssia lopulliseen vastaavuuspäätökseen. Ja sitten meillä on eroja rahoitusvakauden vakauden suhteen, jotka tulevat esille. Järjestelmät eivät muistuttaneet toiseen riittävästi jos säätely olisi hyvä, niin likviditeettiä virtaisi siitä järjestelmästä, jossa on korkeampi vakavaraisuusvaatimus siihen, jos on alhaisempi. Ja ongelma tietysti on, että jos Yhdysvalloilla ja vallalla vastaavuutta, niin EUn vastapuolella olisi asetettu korkeampi ää, pääomitusvaatimus, eli tämä pääoma aste vaatimus meni käänteisesti kuin olisi pitänyt. Joten pitäisikö sen perustua yksinomaan vakauteen ja valvonnan toimintaan? Ja onko komissio vielä huolissaan sitä, että kaikki likviditeetin puolaaminen, lisä, sen murtaminen lisää kuluttajan kustannuksia? Onko tästä julkisimmasta vastaavuuspäätöksestä oppia tai läksiä? ja olisi ollut kattavampi omnibus, lainsäädäntö parempi, joka teki tästä vähän vähemmän pirstaleista päätöksentekoa vastaavuudessa. Kiitoksia sitten Vernik. Thank you, Mr. Chair. This... Kiitoksia. Tämä kysymys liittyy keskusvastapuolien valvontaan. Nyt on puhuttu euromääräisistä transaktioista ja ne pitäisi ottaa euroalueelle vakaussyistä. Tämä vaikuttaisi Britanniaan. Se on yksi suurimpia näitä keskuksia, jotka sijaitsevat euroalueen ulkopuolella. Vuonna 2015 tuomioistuin päätti, että EKPllä ei ollut kompetenssia tehdä tällaisia päätöksiä. Näin ollen EU:ssa nämä keskukset voivat nyt tarjota palveluita riippumatta siitä, missä ne sijaitsevat. Ja asetuksen ojalla kolmansien maiden selvittelykeskukset voivat myöskin toimia Euroopassa, mikäli niillä on vastaavuus. Eli Brexitin jälkeen yhdistyneestä kuningaskunnasta saattaa tulla merkittävä EUn ulkopuolinen selvittelykeskus euroalueen ulkopuolella – en usko, että vastaavuusjärjestelmä suunniteltiin siihen tarkoitukseen, että siellä käsiteltäisiin näin suuria volyymeita, kuten Brexitin jälkeen. Eli katsooko, että vuoden 2011 vastaavuuspäätös on sellainen, että Euroopan keskuspankille annetaan valvontaoikeuksia näihin keskuksiin ja yleisemmin ottaen – mikä on sitten komission lähestymistapa, kun puhutaan systeemin kannalta merkittävistä volyymeista. Kiitos. Kiitoksia. Tärkeitä kysymyksiä. Ensin Olivia Gerson. Kiitoksia puheenjohtaja. Oletan, että eh, kaikki Yritän nyt vastata näihin kysymyksiin, joita hiukan ryhmitellä niitä, koska ne ovat hiukan samansuuntaisia. Burkhard Paltz ja Aira Werner kysyivät suuresta osasta EU-johdannaisia, joita selvitetään tällä hetkellä Lontoossa, sitä siis tätä käytä selvitetään Lontoossa. Nyt sitten EKPn toimivaltuus. Huomaan kyllä, että täällä jo eh, tämän edustaja lähti, joten ei kysy tätä, koska aikaakaan ei ole. Sitten herra Baltsin kysymykseen. Niin Tämä on kysymys, joka liittyy tähän filosofiaan, jota olemme yrittäneet selittäneet johdannaisista. Tämä liittyy euron määräisiin välineisiin. Jos ymmärrän oikein, niin EKPn argumentti on, että tässä on kyse rahapolitiikan välittymisestä ja minä en ole pätevä vastaavan tällaisen. Kun ajatellaan juristi, mitä EKP pyysi, jos ymmärrän oikein, että muuten 22 artiklaa pankin ohjesäännössä vaikka komissio päättäisikin aloittaa tällaisen tällä hetkellä, niin todennäköisesti emme saisi mitään tuloksia. Ja yksimielisyys on todella haastavaa lyhyesti sanottuna, ainakin lyhyellä aikavälillä katsottuna, mutta yleisemmin ottaen minä haluaisin uudelleen asettaa, asettaa tämän kysymyksen, sovittaa sen tähän kontekstiin, jota olemme sitten tässä asiakirjassamme. Loppujen lopuksihan tässä on kyse siitä, mikä on sen riskin määrä, kutsutaan tämä riskin miksi tahansa, jotta salli jonkun muun kuin itse hallinnoida sitä siis riskiä. Pääkysymys on siinä, että pitää sallia muiden luottaa, luotettaviin vastapuoleen, että he ottavat osan riskistä, koska rahoitusmarkkinathan ovat luonteeltaan globaalit. Jos sanomme, että ei, ei, ei, emme halua mitään yhteistä riskiä kenenkään kanssa, silloin me lisäämme vain sirpaloituneisuutta ja todennäköisesti tämä oli hyväksi ollenkaan maata, taloudelle maailmassa eikä varsinkaan EUlle, mutta silti on rajat sille, mitä voidaan sallia. Jotkut riskit ovat hyvin tärkeitä omalle vakavaraisuudelle, siksi tämä on tärkeä kysymys hoitaa itse ja sitten mitä suuremmasta riskistä on kyse, sen enemmän takuitakin haluaa, sitä enemmän haluaa voida luottaa tähän toiseen vastapuoleen. Ja rouva Swinburne on aivan oikeassa. Tämä oli todella avainkysymys, kun neuvoteltiin USAn kanssa. Mutta mielenkiintoista kyllä, tämä oli molemmille puolille oski avainkysymys molemmat halusivat tiettyjä selvityksiä myös me USAn puolelta, missä määrin he pystyvät hallinnoimaan kaikkia asiaan liittyviä riskejä, koska luonnollisesti loppujen lopuksi jokainen meistä on vastuussa pääasiassa omille poliittisille laitoksilleen ja va- vakaudessa tällä alueella, ja tämän kyllä ymmärtääkin, että sen takia tämä tavoite on ihan ykkösenä ennen rahoittu, kolmannen maan rahoituksellista vakautta. Siis mitä me nyt tässä yritämme saada aikaan siinä, millä tavalla sovellamme vastaavuustoimintaa ja tämän olemme myös julkistaneet henkilöstöasiakirjoissamme. Siis haluamme tällaisen syvällisen analyysin, kuinka tiukasta vaatimuksesta on kysymys, riippuen siitä, mistä riskistä on kysymys, mistä riskin osasta on kyse, kun sitä hallinnoidaan kolmannessa äh, maassa. Sitten loppujen lopuksi te kysytte oikeastaan, onko jotakin rajaa tälle, onko sellainen taso, jolla ei enää voidakaan hyväksyä, että joku on vastuussa tästä riskistä. Tämä on hyvin poliittinen kysymys, myös tekninen kysymys. En pysty, voin puhua teknisestä puolesta, mutta en kylläkään poliittisesta puolesta, sen varmasti ymmärrättekin. Ymmärrän kyllä teidän näkemyksiänne tässä asiassa. Sitten Pervans Peres. Juuri, että vältettäisiin, että suhteellisuudessa tulee tällainen keppihevonen, jota käytetään joka paikassa. Me halusimme tällaisen oman henkilöstömme työasiakirjan, joka liittyy avoimuuteen siinä muodossa, missä me, me sitä sovellamme. Ja haluamme näyttää, että sovellamme sitä johdonmukaisella tavalla, syrjimättömällä tavalla. Tietenkin syrjintää aina on, sehän kuuluu tähän asiaan tavallaan. Ähm, mutta harkinnanvaraisesti yritämme kuitenkin toimia johdonmukaisella tasapainoisella tavalla ja pyrkiä syrjimättömyyteen. Tämä pätee myös tähän eh, vastaavuuden epäämiseen, jos otetaan pois. Mä siirryn tällä englannin kielen. Tämä antaa meille oikeastaan tilaisuuden tehdä yhteys komission valtuuteen, koska tämä on kerran täytäntöönpano säädös. Jos haluaa olla uskottava, kun hallinnoi vastaavuuskysymyksiä, niin aivan erityisesti siinä, miten näitä asioita täytäntöön pannaan, koska lainsäädännössä ja muutoksiahan tulee kolmansissa lainkäyttöalueissa ja sen näkee jo etukäteen, mutta tämä, jos tämä muuttaa täytäntöönpanoa, silloin valvoja voi itse tavallisesti päättää, mitä tehdään. tähän liittyy myös se, että yhteistyö on erittäin hyvää kolmannen ma- lainkäyttöalueen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä he antavat. Ilmoittamaton etukäteen taikovat tehdä tiettyjä lainsäädännöllisiä muutoksia. tämä tarkoittaa myös sitä, että voimme toimia erittäin nopeasti ja reagoida nopeasti tähän muutokseen ja kertoa heille myös, että jos he jatkavat niin kuin aikovat tehdä, niin silloin me pohdimme ehkä sitä, että vedämme tai keskeytämme vastaavuuden vastaavuusjärjestelmän, että tämä, tähän meidän pitää pystyä tekemään. Olen pahoillani, on näin sanomaan ilman, että keskustellaan viikkoja, kuukausia neuvoston ja parlamentin kanssa asiasta. Olen kyllä samaa mieltä siitä, että Tarvitaan yhteistä ymmärrystä siitä, että tämä on oikea tapa toimia. Minä oletan, että komissio ei koskaan ryhtyisi tällaisen toimeen ilman, että informoi ensin Euroopan parlamenttia samoin kertoo asiasta ECOFIN-neuvostolle, mutta epäilisin kyllä sitä, että delegoidun säädöksen menettelyä käyttäisiin. En usko, että se on paras tapa puuttua tämän tyyppisiin kysymyksiin. Sama koskee vastaavuuden myöntämistä. Se on harkinnanvaraista, se on tärkeää toimintaa, siihen liittyy järjestelmän riski, onko tämä poliittista toimintaa, sanan todellisessa merkityksessä minulla on omat epäilykseni siitä, pitäisikö tätä ainakaan politisoida. Tähän saattaa sitten liittyä erilaista kaupankäyntiä. En ehkä pystynyt vastaamaan kaikkien kysymyksiin, olen pahoillani, mutta annan lisäkommentteja tarvittaessa. Kiitos. Kiitoksia, Steven. Let me first... Ensiksi keskittyisi keskus vastaan Sapol-kysymykseen ja siihen, miten EUn vastaan Sapolin valvonta poikkeaa kolmasien maiden valvonnasta. Kuten todettu myös Oliverin suulla, meillä on olemassa. Nykyisessä vastaavuusjärjestelmässä ottaa huomioon kolmannen maiden markkinoiden koko huomioon. Tämä näkyi Yhdysvaltojen vastaavuusarvioinnissa, jossa oli lisävaatimuksia, jotka koskivat erityisesti asiaa, joka, jossa EUn ja Yhdysvaltojen vakausjärjestelmät poikkeavat ja tässä Esmalla on valtuuksia pyytää lisää informaatiota, mutta meillä on tämä, nämä oikeudet vaan näistä eri eroista, jos eroja todetaan, meillä ei ole näitä oikeuksia yleisien riskien suhteen, joita kolmasen maiden tai kuten Yhdysvaltojen vastaosapuolet loisivat EUlle. Tässä me luotamme täysin Yhdysvaltojen valvontaviranomaisiin meillä ei ole mitään täytäntöpanovaltaa, ei ole, va, ei ole valvontakeinoja. Voimme pyytää tietoja, mutta ainoastaan näistä piirteistä, joissa on eroja. missä eroja ei ole, luotamme säätelijään, tästä maksaa Yhdysvaltojen säätelijään. On tärkeää myös tarkastella, miten muut oikeustoimialueet, kuten Aasia tai Yhdysvallat, järjestävät asioita, vaativat että rekisteröintiä ja täyttä valvontaa Yhdysvaltojen äh, Yhdistyneen kuningaskunnan että on rekisteröity ja ne ovat täysin Yhdysvaltojen säätelyn alaisia. Ja niillä on tällainen korvaava compliance-menetelmä, mutta lähtökohta on erilainen. Jos vertaa EUn keskusvasta osapuoliin EUssa, E, e, ESMA saa tietää esimerkiksi marginaalimallien suhteen tietoa ja myös tietoa muutoksista, joten ESMAn valtaoikeudet ja EUn vastausraporttien suhteen on teknisesti kehittyneempää kuin kolmansien maiden keskusosapuolten suhteen. Totta kai selvitystoimin, e-, euroselvitystoiminnan sijainti Kuten Olivia totesi, tämä on EKP ja pankkiyhteisön tehtävä. Tämä ei ole mikrovalvontaviranomaisen tehtävä. On tärkeää tietää, että Amiassa ei ole mitään vaatimuksia tämän suhteen. Yhdysvalloissa ei ole tätä sijoittumisvaatimusta. He hyväksyvät sen, että Yhdysvalloissa kuningaskunnassa tapahtuu laajamittaista selvitystoimintaa dollareissa. Veroclearingin suhteen, joten mikrovakavaraisuusvalvonnan suhteen. Tässä vastaavassa järjestelmässä on selkeät rajat. Jos keskittyy ainoastaan alueeseen, jossa on eroja, muilta osin luotat kolmannen maan säätelyihin. Ja no missä määrin meillä on varmuutta, että että valvoja siellä ottaa huomioon omien valvottajansa aiheuttamat riskit ulkomailla. Ja sitten riskien ja vaka- vakauden ja kilpailukysymysten erottaminen. En usko, että niitä taisi voi erottaa erityisesti johdannoisissa. Me ja komissio tiesivät hyvin, että käsittelyn muuttumisen pohjalta bisnes saataisiin muuttaa Yhdysvaltoihin tai ei järjestely mukaan No tämä on silti vakavuus, vakauskysymys. Tässä tämä koskee johdannan sopimuksia, jossa on eurooppalainen vastapuoli. Tätä jossain määrin kilpailukysymykset ja vastaavuuskysymykset. Tässä on kytkentä. Sitten omnibuslainsäädännön höllisyys, sitä olet enemmän asiantuntija. Kysymys, kuten sanoin aikaisemmin, on sitä, miten voimme val- virtaviivaista eri järjestelmiä, eri osissa lainsäädäntöä, mutta täytyy hyväksyä, että eroja on, koska markkinat ja bisnesmallit vaihtelevat markkinoittain. Thank you. Kiitos. Sitten siirrytään seuraavaan kysymysryhmään. Matt Cathy. Not present, so... Ei ollut paikalla. Sven Giegold. Very briefly. Ihan lyhyesti. Minua aina ihmetyttää ja haluaisin nyt teiltä kuulla henkilökohtaisia näkemyksiänne. Eli jos nyt katsotaan, kuinka monimutkaista oli varmistaa samanlainen valvonta ja sääntely EU-jäsenvaltioissa. Ja nyt sitten kun on nämä vastaavuussäännöt, niin menee aika paljon aikaa siihen, että katsotaan, millainen lainsäädäntötilante on kumppaneillamme ja millaisia valvontakäytänteitä siellä on. Ja sitten jossain vaiheessa myönnetään vastaavuus. Mistä nämä resurssit löytyvät, kun tarkistetaan sitä, miten tilanne muuttuu ja miten täytäntöpano muuttuu? Eli mistä näitä resursseja on? Siis kuinka paljon ihmisiä tekee tätä työtä? Minusta tuntuu aina, että me pysty edes val- varmistamaan valvonnan lähentymistä, kun meillä ei ole kunnollisia valvontavaltuuksia Euroopan tasolla. Eli miten voidaan seurata näitä eri päätöksiä? Paljonko resursseja on käytössä? Suomen oli epäselvää ja tämä on aika kriittinen kysymys, kun Brexit lähestyy. Sitten kun Brexit toteutuu, niin sitä ennen tietysti yhdistynyt kuningaskunta on supervastaava ja sitten asiat saattavat muuttua. Eli mistä saadaan resurssit tähän ja tuntuuko teillä, että teillä on liittävästi resursseja, jotta voidaan noudattaa näitä suosituksia ja päätöksiä, joita on tehty? Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Annemansia en näe. Edustaja Mato. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän puhujia. Haluaisin puhua tästä vastaavuudesta. Ajatellaan globaaleja standardeja, koska kritiikki, jota on esitetty vastaavuutta vastaan, on, että se on liian eurokeskeistä siinä määrin, että vastaavuuden myöntää EU-komission päätöksestä. Se voidaan vetää pois hetkenä minä hyvänsä, niin kuin koordinaattori Valsio sanoi ja ilmaisi epäilyksiä tästä mitä tulee rahoituspalveluihin, voisi olla kiinnostavaa meidän kannaltamme katsottuna edistää sitä, että hyväksytään globaaleja standardeja, joihin se mekanismi, varmastikin välttämättä voitaisiin ratkaista kiistoja. Tällä tavalla voitaisiin parantaa integraatiota globaaleilla rahoitusmarkkinoilla olemme arvostelleet kovasti näitä yhteensä luottoluokituslaitoksia ja sitten pankkien yhteydessä äh, ehkä ne ovat hyviäkin esimerkkejä. Sitten konkreettinen kysymykseni, oletteko te sitä mieltä, että olisi mahdollista saada tällaisia globaaleja standardeja? Olisiko tämä yksi vaihtoehto vastaavuudelle jollakin sääntelyn alueella rahoitusmarkkinoilla? Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Weizsäcker. Yes, thank you, Chair. Um, I'm delighted to see that the example... On ilo nähdä, että keskusvastapuolet ovat jo näin tärkeässä asemassa keskustelussa. Olemme kuulleet pakottavia argumentteja, että tulevaisuudessa vaaditaan vähän liukuvampia asteikon robustista nämä vastaavasta järjestelmästä ja sitten se liukuu kohti tähän ekstraterritoriaalisuuteen ja sitten viime kädessä asteekolla olisi. Ja viime kädessä, koska tämä vaarantaisi globaalin rahoitusarkkitehtuurin viime kädessä toimien palauttaminen lähtömaahan. Ja jos tarkastellaan elvytyssuunnitelmia, elpymissuunnitelmia ja muita ehdotuksia, niin me emme juridisesti kovin valmiita tähän liukuvan asteikkoon. Ne ovat kaikki diskreettejä yksittäisiä päätöksiä. Emmekä ole valmistautuneita henkilöstön suhteen, kuten Sven totesi. Emme varmaan ole kauhean valmistautuneita sen suhteen, että kaikilla alueilla meillä on yksi eurooppalainen valvontaviranomainen, joka määrää tahdin. Jos täytyy olla ulkopuolinen toimija, niin täytyy olla vahva sisäisesti prosessin hallitsemisesta sisällä ja ulkona, joten kysymykseni teille on. Emmekö voisi hyödyntää tätä kes- keskusvastapuolijärjestelmää, jossa Yhdysvallat käyttää territoriaalisuutta nykylainsäädännössä ja Emirin äh, arvioinnissa. Eli tämmöisen hyvä esimerkki sille, miten jär... nämä kysymykset arvotetaan ja niin miten tämä liukuva asteikko luodaan. Thank you, Mr. To a quick question. Kiitoksia. Mifidistä ja Mifiristä pari kysymystä. Nämä ovat kaksi tärkeää lainsäädäntöosaa, joita pitäisi soveltaa sitten ensi vuoden alusta lähtien. Tiedämme, että aika monet artiklat liittyvät näihin kolmansien maiden kaupankäyntipaikkoihin, jotka liittyvät vastaavuuskysymyksiin. Ja oletteko jo tehneet työtä tämän parissa? Ja milloin kuvittelette, että näitä vastaavuuspäätöksiä tehdään MIFIDin ja MIFIRin osalta? Kiitos. Kiitoksia. Olivia Gerson. Yeah, thank you. Um... Kiitoksia. Resursseista, josta Giikol kysyi. Jos haluatte kuulla minulta, että mielestäni meillä pitäisi olla enemmän näitä paikkoja, niin olen ihan samaa mieltä. No kahden vuoden aikana on uudelleen suunnattu lainsäädännöstä täytäntöönpanoon. Ja täytäntöönpano tarkoittaa siis sisämarkkinoita, mutta myös maita, joiden kanssa käydään kauppaa. Mielestäni tämä on oikea asia tehdä, koska emme voi sanoa, että ei ole pitkän ajan investointeja, mutta jos he ovat kuitenkin epävarmoja pelisäännöistä. Meidän täytyy keskittyä siihen, että korjataan mikä ei toimi kohdanetusti, eikä pidä jatkuvasti vain tarkastella asioita. Meidän pitää varmistaa, että lainsäädäntö, jota meillä on, että sitä pannaan täytäntöön. Ja kolmannet maat, joiden, joille on myönnetty vastaavuus, ovat todella vastaavia. Tämä vie resursseja minulta, mutta myöskin virastoilta, kun ajatellaan vastaavuutta valvonnan alalla – halutaanko tämä tehdä. Uskon, että vastaus on tarpeen. Me emme voi irtaantua musta maailmasta, ja kun ajatellaan näitä investointeja Eurooppaan. Eli en tätä suosittelisi, mutta tällä saattaa olla vaikutuksia resursseihin ajan mittaan, mutta ei nyt juuri tällä hetkellä. Globaalit standardit se on mielenkiintoinen kysymys. Se ei ole vaihtoehto. Se on pohja. Jos ei ole globaaleja standardeja, niin sitten on hyvin vaikea määritellä vastaavuuksia. Siis sehän on tämä viitekohta. Kuten Swinburne totesi, järjestö on, tämä järjestelmä on hyvin erilainen kuin meidän järjestelmämme, koska meillä on kansainvälisiä standardeja, joista on sovittu. Eli nämä kansainväliset standardit ovat hyviä. Se on kuin kompassi, joka ohjailee keskustelua ja tekee siitä mahdollisen, koska olemme samaa mieltä perusperiaatteesta. Onko se korvaava elementti? No ei. Ja jos haluatte tästä varmuuden, niin miettikää teeläkkiä. En tiedä, oletteko katsonut viime aikoina, kuinka paljon tekstejä. että voitte tarkistella teilläkin osalta, mutta niitä 67 sivua. Kun kyse on lainsäädännöstä, niin silloin täytyy tehdä valintoja, jotka eivät ole eksplisiittisiä. Eli tämä ei ole mikään korvike. No sitten IFRS. -t. Mehän olemme ainoita maailmassa, jossa on delegoituja suverensuutta kansainväliselle taholle. Ja täällä pannaan täytäntöön IFRSia. Sitten Weizsäckerin kysymys. Mifid ja Mifir. Niin, tätä työstetään Olemme lähettäneet kyselykaavakkeita alueille, joita on tämä kiinnostanut. Tämähän on mielenkiintoista EUn alueella, kun ajatellaan näitä vastauksia MIFIRin ja MIFIRin osalta. Ja sitten teknistä työtä tehdään. No milleen tämä vastaavuus sitten myönnetään, en osaa sanoa. Mutta me haluamme, että se toteutuu kuitenkin ensi, ennen ensi vuoden alkua. Niin kuten sanoin, monia asioita voitaisiin tehdä lainsäädännössä, kun katsotaan näitä periaatteita, joita siellä on, mutta joskus olivat hiukan implisiittisiä, ja niitä on kehitelty tässä ajan mittaan. No sitten Beres puhui tästä omnibussista. Se on mahdollista, mutta olisiko siitä hyötyä? En osaa sanoa. On paljon mahdollisuuksia, kun ajatellaan sitä, mitä on tehty. Eli sanottu, että näin me tulkitsemme sääntöjä ja näin me olemme panneet niitä täytäntöön. Ja me katsomme, että tällä hetkellä tämä riittää, jotta voidaan kattaa kaikki vastaavuustilanteet. Pitäisikö asioista tehdä selvempiä, vahvistaa oikeusperustaa? No ehkä siitä voitaisiin keskustella tulevaisuudessa. Kannattaisiko uudelleen yhdistää nämä yhdeksi tekstiksi? No se on sitten poliittinen kysymys. Täytyy miettiä nopeaa ja tehokasta ja sitten toisaalta sitä, että olisi hienoja, hienosti organisoitu. Kiitos. Thank you very much. And, uh, I look to the three ESAs who wants to join the floor first. Of... Sitten valveviranomaisten ensinnäkin Bernardino, olkaa hyvä. Chairman, just... Kiitoksia. Point on Kiitoksia puheenjohtaja. Lyhyesti siihen, mitä herra Giegold sanoi. Valvoja vastaavuudesta ja resursseista. Tämä on tärkeä kysymys, jota yritin käsitellä johdannossani. Mutta nyt on myös hyvä aika käsitellä tätä asiaa. Me tarkastelemme sitä, miten voidaan tarkistaa miten voida, saadaan vastaavia rakenteita aikaan EU-hun. Kyse ei ole vain vastaavuudesta kolmansien maiden kanssa. Tämä liittyy myös valvoja toiminnan harmonisoitiin EU-ssa. Tietenkin tarvitaan resursseja ja pitäisi myöntää enemmän resursseja tähän valvomisen yhdenmukaistamiseen. Kun katsotaan vastaavuutta, niin kyllä varmasti tarvitaan suhteellinen lähestymistapa ja pitää priorisoida kysymyksiä. Meidän tapauksessamme meidän pitäisi todellakin keskittyä silloin, kun annetaan täysvastaavuus, koska periaatteessa oikeastaan me annamme muille kolmansien maiden valvojille pohjaan arvioida riskejä, joita hallinnoidaan EU-ssa. Joten näissä tapauksissa mielestäni on todella tärkeää, että meillä on tarvittavat resurssit seurata tilannetta ja tarkastella asiaa valvojan näkökulmasta. Ja mielestäni tämä on hyvin tärkeää, sitä paitsi sekä tämä on niin EU-ssa, mutta myös ulkopuolella, koska kyse ei ole vain säännöistä. Usein on paljon tärkeämpää se, miten niitä täytäntöönpannaan, kuinka tehokkaasti toimii, kun tarkastelee riskejä ja hallinnoi riskejä. Toisaalta, että olisi globaaleja standardeja. Tästä on kyllä ihan samaa mieltä, mitä Oliviekin sanoi. Globaalit standardit eivät korvaa vastaavuusmenettelyä ja Emirin e-, e-, kohdalla on erilaisia elementtejä koskien eri rahoitusmarkkinoiden sektoreita. Esimerkiksi vakuutusalalla vastaavuusprosessi, joka aloitettiin muutama vuosi sitten joidenkin kolmansien maiden kanssa, koska puuttuu vahvoja kansainvälisiä standardeja vakuutusalalta, niin tämä vastaavuusprosessi oli todella katalysaattori. Sen saa aikaan li, li, muutoksia ja suljettiin jotakin kuiluja ja annettiin tarkastella riskipohjassa toimintaa paljon tarkemmin, otettiin huomioon asiat Suomen kakkosen kannalta. Ja tämä prosessi maailmanlaajuisesti tekee toiminnan paljon helpommaksi vielä. Kenties on vaikea, mutta kuitenkin tämä on helpottunut. Näin voidaan rakentaa vahvoja kansainvälisiä standardeja. Tapa, jolla vakuutussektori tekee työtä, on hiukan erilainen, koska tietysti puuttuu kansainvälisiä standardeja, mutta edelleenkin vastaavuus on osoittautunut varsin merkittäväksi prosessiksi. Thank you very much. I saw that Steven Major wants to... Kiitoksia sitten Steve, Steven Major. Uh, äh, Markus. Kiitos Markus. Vastasin kolme kysymykseen. Ensinnäkin resurssit. Ensin pohjoilta, kun kysyy, onko ri- resurssit riittävät, vastaus olisi, että olisi erittäin epäjohdonmukaista sanoa, jos sanoisimme, e- että meillä on riittävästi resursseja, mutta markkinat ovat globaalit valvontaa on alueellista. Tämä luo koordinointikysymyksiä. Tämä on resurssi-intensiivistä, mutta väistämätöntä on, että meidän täytyy varata resursseja tähän sekä EU:ssa että sen ulkopuolella. Ja sitten tämä ähm, liukuva asteikko, jonka Jakob on Weizsäcker mainitsi, miten liikutaan tällä asteikolla, jossa yhdessä päässä on täysi vastaavuus ja toisessa päässä on ra- rahoitustoiminnan siirtyminen takaisin omaan maahan. Ja tässä on tällainen puoliväliratkaisukin olemassa. Viranomaiset ja ulkopuolella ovat ottaneet tällaisia ratkaisuja, jotka voitaisiin saada jen ja dollari selvitystoimintaa EU-ssa, mutta me vaadimme sitä, että meidän omat valvojat valvovat sitä. Se kannattaa muistaa. Ja meidän pitää tarjota sitä mahdollisuutta, että meillä olisi lisävalvontatoimia. Toisaalta on tärkeää tunnustaa, että vastaavassa järjestelmällä on hyötynsä, koska se luo kannustamia ulkopuolisille toimialueille lähentyä EUn järjestelmää. Siinä sitten ei myöskään tarvitse... Sitten on kysymys niistä alueista, jotka ovat pieniä ja eivät kovin merkityksellisiä. Eli tuosta järjestelmästä pitäisi miettiä, jos voitaisiin tuoda jotain meille. Sitten Mifir Mifir, kun oli myöteisiä sanoja Oliverilta ja tärkeää on löytää ratkaisu mahdollisimman pian ennen vuoden 2018 koettamista, koska EU ja EUn ulkopuolinen maailma odottavat, että MIFIR alkaa silloin. Kiitos teille, Andrea. Kiitoksia resursseista. Meidän täytyy arvioida valvonnan tehokkuutta ja sehän on hyvin hankalaa. kun katsotaan sitten vakavaraisuusvalvontaa EU:ssa, niin täytyy muistaa, että näiden laitosten valvonta kuuluu EUn viranomaisille. Eli meidän täytyy varmistaa, että kun myönnetään näitä lupia, niin täytyy varmistaa, että on riittävä riittävästi resursseja ja tietoa yrityksestä. Ja silloin voi luottaa siihen, että riskit on kunnolla arvioitu. Ja sitten valvonnan vastaavuus. Ja sitten tämä komission ehdotus, nyt kun uudistetaan direktiiviä, eli kun riski on tietyn rajan yläpuolella, niin sitten keskitytään valvontaa siihen Euroopan tasolla. Ja sitten toinen tärkeä asia, joka usein jää huomiotta, on sitten tämä pelastettavuus. Kriisissä täytyy selkeästi ymmärtää, että tappiot leviävät sitten emoyhtiöön ja sitten se tukee näitä muita yksiköitä ja se on nyt sitten tärkein asia. Edistystä on tapahtunut paljon, kun ajatellaan näitä pelastussuunnitelmia ja arviointeja, mutta työtä ei vielä ole saatu valmiiksi, mutta tästä voisi olla apua myöskin kolmansien maiden instituutioille. No sitten globaalit standardit. Olen Olivien kanssa samaa mieltä tietysti. Mutta Baselin komitean arvioinneista on tulossa hyödyllisempiä. Siellä on hyvin tarkka tarkkaan katsottu, miten on odotettu kansainvälisiä standardeja. Esimerkiksi tänään Adam Farkas on Kiinassa ja tekee arviointikoordinointia Kiinan järjestelmässä, eli meillä on aika paljon yksityiskohtaista tietoa ja arviointeja siitä, miten kolmansissa maissa noudatetaan kansainvälisiä standardeja. Ja tästä voi olla sitten paljon hyötyä myöskin meidän vastaavuusarvioinnissamme. Kiitoksia. Sitten viimeinen kierros. Ensimmäisenä Niina Gill SD-ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikkia teidän esityksistänne. Ne teki suuren vaikutuksen, että pystytte välttämään tätä B-sanaa. No huolimatta tästä komissio toimii nyt ripeästi, on tiettyjä epäjohdonmukaisuuksia ja miten tässä vastaavuusjärjestelmässä sen panossa tällä hetkellä. Ja tämän keskustelun ulkopuolella olen varma, että jonkin laisia uusiakin muotoja tulee. En usko, että voidaan jatkaa tältä pohjalta jatkossa. Mielestäni on tärkeää, että mikä muoto onkaan käytössä, että se on kuitenkin oikeudenmukainen, toimiva ja tavallaan meidän pitää välttää tällaisia supervastaavuusvaatimuksia ja tällä tarkoittaa sitä, että tavallaan sanellaan jotakin kolmansien maiden laitoksilla, joita itse emme ole täysin täytäntöön panneet kaikkien, kaikissa EU-maissa. Joten kysymykseni kuuluu, miten me varmistamme, että saamme oikean tasapainon aikaan aina on kustannuksia kun, tai aina kun kuulen Euroopan ulkopuolinen niin sanon, väitän, että on tällainen EU-linnake. Miten tällainen syytös vältetään ja saadaan tämä oikea balanssi aikaan? Ja missä tahansa vastaavuudessa kyse ei ole vain teknisistä kysymyksistä, vaan myös poliittisista. Miten komissio ja valvontaviranomaiset varmistavat, että vastu, vastaavuudesta ei tule mitään poliittista välinettä? Sitten Täällä sano, te sanoit, esitätte sellaisia ehdotuksia, että tarvitsette enemmän paikan päällä tapahtuvia tarkistuksia ja tie, tietoa kolmansista maista ja mielestäni tämä on ihan oikein. Kuitenkin paikan päällä tapahtuvat tarkastukset voivat olla todella eh, resursseja vaativia ja subjektiivisia. Miten te aiotte hallinnoida tämän resurssipuolen? Tiedän, että muut kollegat ovat jo tämän ottaneet esille. Ja aivan erityisesti, kun ajatellaan yhdistettä kuningaskuntaa, kun tarkasteltaan 330 000 tuotetta yhdistettä kuningaskuntaa tulee EU-hun valtavalta määrältä eri tahoja ja organisaatioita. Tämä on todellinen haaste tarttua tällaiseen. Miten tätä hallinnoidaan? Minä sanoisin kyllä, että kun otetaan huomioon se, että eh, vastaavuus tulee koskemaan Iso-Britannia, niin ehkä voisitte pohtia jotakin muita mekanismeja. Sitten vielä keskusvastapuolivalvonnasta. Olen samaa mieltä siitä, mitä, siitä, että ESMA ja muut haluavat enemmän tietoa riskeistä eh, koskien näitä laitoksia, joihin ne on altistettu, mutta tämä voisi aiheuttaa kyllä suurta kaaosta talouteen, jos toimitaan väärin, joten meidän pitää va- vahvistaa kyllä yhteistyötä valvojen kesken minun mielestäni. Mitä olette tästä itse mieltä? Kiitoksia. Seuraavaksi Stolojan. Edustaja Stolojan. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Yksinkertainen kysymys. Oletetaan, että joku maan pankkisektori täyttää kaikki vastaavuusvaatimukset. Esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa kahden vuoden kuluttua. Voimmeko ajatella, että tämä vastaa sitä, että olisi eurooppalainen passi? 50... Uh, Nadil käytti 50 prosenttia enemmän puheaikaa ja nyt taas puolet vähemmän. No niin, sitten vielä viimeksi edustaja Silva Pereira. Obrigado, eh, president. Nesta altura, naturalmente, Kiitoksia, puheenjohtaja. Täällä on puhuttu nyt paljon näistä vastaavuuskysymyksistä ja olen pitkälti samaa mieltä siitä, mitä kollegani ovat sanoneet. No sitten yksi konkreettinen asia, joka liittyy näihin pankkipelastusjärjestelyihin. Siihenkin liittyy vastaavuusongelmia. Ja se liittyy myöskin tähän globaaliin lähestymistapaan EU:ssa, kun mietitään vastaavuuksia pankkijärjestelmässä. Mehän tiedämme, että Direktiivissä ei sinänsä ole mitään vastaavuuslausekkeita, mutta pankin pelastaminen saattaa vaikuttaa muihin maihin ja kolmansiin maihin, varsinkin silloin, kun puhutaan instituutioista, jotka toimivat maailmanlaajuisesti. Ja meillä on vastaavuusongelmia, joita ei ole riittävästi käsitelty. Esimerkiksi kun puhutaan näistä pelastusyksiköistä tai kriisinratkaisuryhmistä ja toimimme Euroopan tasolla. Ja tässä tapauksessa voitaisiin perustella sitä, että näitä kriisinratkaisuyksiköitä kohdellaan eri tavalla kolmansissa maissa. Meidän täytyy katsoa, miten nämä vastaavuussäännöt voivat toimia myöskin tämän tyyppisissä tilanteissa. No sitten toinen kysymys. Tämä bail-in sopimuksissa, tästä on puhuttu direktiivin artiklassa 55. Ja sitten tämä komission ehdotus, niin tuskinpa se pystyy ratkaisemaan kaikkia ongelmia, joita saattaa esiintyä. Jälleen kerran, jos meillä on tällainen vastaavuuksen tunnustamisjärjestelmä, niin sitä voitaisiin hyödyntää näissä tilanteissa, koska viime kädessä tässä pyritään nyt siihen, että siis tämä on sama asia, josta Veres Eli Pitäisikö meillä olla horisontaalinen järjestelmä näitä vastaavuuksia ajatellen? Please, Olivier. Sitten Olivier. Very much. Uh... Kiitoksia. Ensimmäinen ja toinen kysymys oikeastaan on ihan samoja. Mielestäni, tai ehkä haluan toistaa, mitä sanoin jo alkupuheenvuorossa. Vastaavuus ei tarkoita sitä, että on samat säännöt ja niin edelleen, vaan vastaavuus tarkoittaa sitä, että me olemme luottavaisia sen suhteen, että tämä on tällainen liukuva skaala, porrasteisuus, niin kuin tässä puhuttiin. Tämä riippuu yhteen liitettävyydestä tai sopivuudesta lainsäädäntöjen välillä ja minkälainen riski potentiaali tähän järjestelmään liittyy. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että olemme luottavaisia sen suhteen, että säännöt antavat meille saman tuloksen kuin omat sääntömme. Ja mitä enemmän toimitaan yhteen sen ko- ja sen korkeammat, ja korkeammat riskit ovat, sen enemmän luottavaisia meidän pitää olla. Ja jos tämä yhteensopivuus on täydellistä, silloin meidän pitää olla todella luottavaisia. Olen siis samaa mieltä Rova Gilin kanssa siitä, että Brexitin kohdalla säännöt todennäköisesti tulevat olemaan samat, mikä myös oikein, ja käytännöt samat kuin aikaisemminkin. Antaako tämä sitten välttämättä välttämättömän, välttämättömän luottavuuden. Sitä pitää sitten arvioida huolellisen analyysin pohjalta jatkossa. Tämä on aina mitä voin sanoa tästä asiasta. Sitten toinen kysymys. Saatko osan pankit EU-laajuisen toimiluvan? Ei, koska se ehkä kuuluu tähän AIFMD-direktiiviin, mutta toimilupa on se, kun saa, silloin kun kuuluu sisämarkkinoihin ja kuningaskunta, vaikka pahoittelen kovasti, on päättänyt olla kuulumatta sisämarkkinoihin. Saavatko pankit yhdistyneessä kuningaskunnassa vastaavuuden? Se nähdään, en, ei mitään syytä epäillä sitä. Herra Enria muistutti jo vastaavuuskysymyksestä kriteeristä. En nyt en oikein ymmärtänyt, tätä kysymystä linnakke Euroopasta, koska jos siellä on vastaavuutta, niin, vastaavuutta, niin sillä ei tarvettakaan. Ja äh, perussopimukset eivät salli kolmansia osapuolia. Ja monissa sääntelyssä ei ole mitään vastaavuutta juuri tästä syystä. Sitä ei todellakaan tarvita tar- EU-ssa. Uh, so the, um... Tämä linnake Eurooppa käsite on kyllä minun hankala ymmärtää, koska uskon kyllä vakaasti ja vilpittömästi, että todennäköisesti me olemme kaikkein avoin, avoin eniten avoin alue, erityisesti sisämarkkin, äh, rahoitusmarkkinoiden kohdalta. Nähän ainakin on siis rahoitusmarkkina kysymyksissä. Herra osoitettu nyt sormella juuri sellaisen asian, mitä, mihin minäkin pyrin. Kyllä, silloin kun joku ei enää kuulu EU-hun eikä äh, sitä voida viedä EU-tuomioistuimeen, silloin tarvitaan tiettyjä takeita siitä, että vaikka integraatio olisi korkeallakin tasolla erityisesti mitä tulee näihin paikalla tapahtuviin tarkastuksiin ja yhteistyöhön. Se kuuluu kyllä tähänkin kontekstiin, niin kuin USA:kin kohdalla on. Ja kyllä tällä on vaikutuksia ja se on tämä osoittaa, että lainsäädännön luonne ei ole ainoa kysymys, joka painaa vaakakupissa. Joten kyllä, mitä enemmän haluamme soveltaa tätä mallia lainkäyttöalueisiin, joiden kanssa meillä on suurta integraatiota, niin mitä sitä enemmän tarvitaan resursseja, mitä tulee meidän toimintaamme, samoin muiden äh, valvoja viranomaisten toimintaan. Kaikki tarvitsevat resursseja enemmän, se on selvä asia minusta. Sitten viimeinen kysymys herra Silva Pereiralta. Haluaisin nyt selvittää yhden väärinkäytöksen, väärinkäsityksen. Ei ole mitään pankin kriisinratkaisua vastaavuutuksesta ei tarvita mitä tarvitaan? ratkaisussa on yhteistyötä. Ei tarvita niinkään vastaavuutta. Jos joskus pitäisi purkaa joku iso kansainvälinen pankkiryhmittymä, me emme väitä silloin juurikaan olevanko vastaavia, vaan silloin tarvitaan järjestelmä, jota voidaan käyttää, koska jos emme yhdessä pysty äh, purkamaan kyseistä pankkiryhmittymää, silloin siitä tulee ikävä seurauksia kaikille. Ja tämän takia me yritämme tehdä tällaisia testejä USA-viranomaisten kanssa ja niin edelleen. Me emme ennakoi vastaavuusjärjestelmää, koska minä en todellakaan ymmärrä, kuka sitä vastaavuusjärjestelmää soveltaisi. Kysymyshän on siitä, että me sovellamme järjestelmällisesti kansainvälisiä standardeja, ymmärrämme hyvin, kuka mitäkin joutuu tekemään, jos ongelmia syntyy, ja tätä varten teemme säännöllisiä harjoituksia muiden maiden kanssa, jotta teemme tällaisia testauksia, testitapauksia, jos jotakin joku suuri globaali äh, järjestelmän kannalta merkittävä laitos kaatuisi, miten se toimisi. En näe mitään muuta keinoa tässä toimia. Sitten sopimussuhteinen Beilin toiminta, se ei ole mikään yleislääke, mutta jälleen vastaavuus ei tässäkään mielestäni auttaisi. Vaan kyse on siitä, että varmistetaan, että kolmasen maiden pankit voidaan ottaa Beilin järjestelyn piireen ja loppujen lopuksi niissä tehdään myös arviointeja Ja jos euroalueella yhteinen kriisinratkaisuneuvosto olisi sillä kannalla, että vakuutukset eivät riitä, niin silloin oletaan, että he yksinkertaisesti pyytäisivät kyseistä pankkia laskemaan liikkeelle muita vastuita muissa maissa, jos ei sitä voida vakuuttaa siitä, että nämä ovat täysin sijoittajavastuun alaisia. Mutta jälleen mielestäni tämä on hiukan eri asia kuin vastaavuus siinä mielessä, josta, josta, josta sitä tänään käsitellään. Kiitoksia. Sitten kolme valvontakerromusta Steven Major ja sitten Andrea. Two. Haluaisin reagoida ensinnäkin ehdotukseen, että, että saattaisi syntyä jonkinlainen Euroopan linnake, jonne on vaikea päästä. Ja toistaisin sitä, mitä Olivia sanoi. Ja sanoisin sen, mikä jo johdata puheenvuorossani sanoin. Jos EU-markkinaosapuolet haluavat toimia EUn ulkopuolella, heidän täytyy rekisteröityä täysmittaisesti. Joskus sillä vaihtoehtoja muuttaa lähtökohtaisesti kuitenkin täysin rekisteröinti, kun taas me puolestamme laajalti luotamme ulkomaiseen säätelijään. On ihan asianmukaista, että vastaavuuspäätökset ovat tiukkoja päätöksiä, koska vastaavuus kun myönnetään, sillä on iso hinta tai palkinto. Vapaa pääsy, rajoitetut lisäsäätelykustannukset eurooppalaisesta järjestelmästä. Siitä näkökulmasta ei ole asianmukaista pitää tätä linnakkeena. Toinen näkökohta. Omissa kommenteissani painotin sitä, että meidän pitäisi lisätä tiedonsaantivaltuuksiemme kolmansien maiden valvonta ja lisävalvontavälineitä kolmansien maiden valvottaviin. Emme halua tehdä ylimääräistä työtä suhteessa kansallisiin valvojoihin, vaan tarttua niihin riskeihin, jotka ovat EUn kannalta relevantteja. Ja kääntöpuoli on, onko meillä takeita, että kolmasen maiden valvoja ajattelee riskejä EUn suuntaan samassa suhteessa, kun säätelee riskejä omassa maassa. Jokainen säätelijä keskittyy riskein omalla oikeustomialueellaan, niin sillä saattaa olla jopa oikeudellisia velvoitteita keskittyä niihin. Joten tavoittamatta tämmöisiä rationaaleja emme halua tehdä ylimääräistä työtä, luotamme suurelta säätelijän, mutta kysymys on siitä, kuinka luotettavia muut ovat. Miten tämä rahoitetaan? Minusta siihen pitäisi olla maksupohjasta. Minusta on erittäin epäsymmetristä, että me vaadimme ESMA valvomilta luottoluokittelijoilta maksuja. Ja, mutta sitten kun ESMA tunnustaa jonkun, sitten saavat ilmaiseksi. Tarvitsee ajatella kolmasien matulaitosten maksupohjaista valvomista. Eh, Kiitoksia, herra Enria. Eh, Olivier. Kiitos. Vahvistan sen, mitä Olivier Gassan sanoi näistä kriisinratkaisutoimista. Meillä oli onnistunut sovittelutapaus viime viikolla, jossa käsiteltiin juuri rajat yli merkittäviä kriisiratkaisumenettelyitä, jossa mukana oli kolmansia maita. Ja suunnitelmassa on rakenteita ja yhteistyötä, jotka varmistavat sen, että jo sitten hyödyntää omia välineitään ja että voidaan tehokkaasti toteuttaa näitä pelastustoimia, jos ongelmia tulee. Riippumatta siitä, kuinka monimutkainen rakenne tässä konsernissa on ja mitä enemmän on vastaavuuksia EU-välineisiin, niin sitä helpompaa on laatia näitä suunnitelmia, joissa toimivat myöskin kolmansien maiden viranomaiset. Mutta on tärkeää, että meillä on kaikki tarvittavat välineet, joiden avulla meillä on sitten vankka lähestymistapa mikäli jotkut instituutiot joutuvat kriisiin. Kiitoksia Gabriel. Ei pyydä puheenvuoroa, ei tullut kysymyksiä vakuutusalasta. Sitten tämä keskustelu päättyy. Minä kiitän tietenkin komissiota, kolmea valvontaviranomaista, että osallistuivat tähän hyödylliseen keskusteluun. Muut asiat ei ole mitään agendalla, ei varmaan teiltäkään ole mitään pyyntöjä. Sitten seuraavaksi meillä on ensi maanantaina kello kahdeksan kokous Strasbourgissa siis illalla kello kahdeksan yhdessä budjettivaliokunnan kanssa. Kiitoksia, kokous päättyy.